Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat. Haluan toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi Olen erittäin iloinen siitä, että tämän päivän konferenssi toteutuu. Meillä on suuri kunnia saada toivottaa tervetulleeksi Verkhova Raadan puhemies, samoin kuin Euroopan parlamentin puhemies. Lähes yhtä iloisia olemme siitä, että komission jäsen Haan on paikalla sekä Pat Cox, joka on tehnyt mm, puolestamme erittäin tärkeän työn Ukrainan suhteen. Mukavaa, että olette tulleet Ukrainasta Mukavaa, että paikalla on Euroopan parlamentin jäseniä sekä kansalaisjärjestöjen jäseniä. Mukavaa, että suurlähettiläs Dubrinski on paikalla. Ja tukiryhmässämme demokratia ja vaalikoordinaatiotukiryhmässämme yhteistyössä Ukrainan kanssa. Olemme nyt kehitelleet ja kehittelemässä todellisen aidon yhteistyöohjelman. Nostaisin esiin kaksi tapahtumaa, nimittäin kun assosiaatiosopimus ratifioitiin Schutz ja Grossman samanaikaisesti Euroopan parlamentissa sekä Verkovna Raadassa asiakirjan allekirjoittivat ja nyt on luotu pohjaa todella tälle yhteistyölle. Kollega Plenkovic on saanut meiltä tehtävän. Hän on Ukrainan valtuuskuntamme puheenjohtaja. Hän on saanut meiltä tehtävän edistää tätä yhteistyötä ja on mukavaa, että entinen puhemies Pat Cox on tämän yhteistyön täytäntöönpanossa tiiviisti mukana. Me haluamme sellaista yhteistyötä, joka osoittaa molempien osapuolten uudistusta liittymissä kyvyn. Ehkäpä me Euroopan parlamentissa voimme olla avuksi ja hyödyksi ja osoittaa, että myös parlamentit kykenevät uudistumaan ja että parlamentin eh, vakaus on täysin mahdollinen, vaikka enemmistöt vaihtelisivatkin. Meillä on omat ongelmanne, ongelmamme niin kuin teillä on omanne. Tärkeää kuitenkin on ratkaisevissa kysymyksissä löytää yhteinen linja ja varmasti myös huomisen päivän aikana tulemme saamaan tilaisuuden käydä tätä hyvin mielenkiintoista keskustelua. Kovasti arvostamme sitä, että uudistukset, jotka olette nyt ottaneet tehtäväksenne, vahvistavat oikeusvaltiota, korruption torjuntaa, liittyvät myös perustuslakiuudistukseen ja todella osoittavat, korostavat teidän kykyänne toteuttaa uudistuksia, jotka ovat Minskin sopimuksen suhteen tarpeen, jotta ei toinen osapuoli saa minkäännäköistä alibia sille, että tiettyjä uudistuksia tai sopimuksia ei voitaisi noudattaa, koska toinen osapuoli ei ole sitä valmis. Eri työryhmissä tulemme tässä lähipäivinä nyt näistä asioista keskustelemaan ja uskon, että tämä yhteistyömme todella kantaa hedelmää, jotta pääsemme yhteiseen tavoitteeseemme nimittäin riippumattomaan demokraattiseen oikeusvaltioon perustuvaan demokratiaan, joka kunnioittaa sosiaalisen markkinatalouden periaatteita ja luo taloudellista hyvinvointia sekä oikeudenmukaisuutta. Ulkoasian valiokunnan puheenjohtajana haluan todeta, että me olemme nyt, niin kuin aina olemme olleet, hyvin päättäväisiä tukiessamme teitä Venäjän aggressioita vastaan. Ja me katsomme, että niin kauan kuin Minskin sopimusta ei ole täytäntöön pantu, sanktioita ei voida poistaa. Nyt puheenvuoron saa kollega Plenkovic. Hvala lijepa predsjedniče Brok, poštovani predsjedniče Schulz, poštovani predsjedniče... Kiitos puheenjohtaja Brok, puhemies Schulz, puhemies Verhovna Radasta, komission jäsen Han, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Minulla on suuri kunnia Euroopan parlamentin jäsenenä työryhmästä, joka tukee institutionaalista kapasiteettia Verhovna Radasta olla paikalla tänään täällä avaamassa Ukraina-viikkoa Euroopan parlamentissa. On hienoa nähdä näin paljon ihmisiä salissa. Meillä on parlamentaarisen kapasiteetin tukiryhmä kollega Simerakin ja muiden kollegoiden kanssa. Me olemme voineet todeta, että joka viikko on Ukraina-viikko. Ei tämä ole yksi ainoa viikko, vaan totean tämän ystävänä ja kollegana Euroopan parlamentin nimissä totean, että teemme kaikkemme, jotta voisimme auttaa teitä rauhanomaisessa integraatioprosessissa niin, että Donetsk, Luhansk ja Krimi voidaan integroida. Ja olemme valmiita tukemaan teitä assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanossa. Valiokuntiemme nimissä tätä työtä teemme Puhemies Koks on valmistellut äh, raportin asiantuntijoiden tuella. Tämä työ tehtiin hyvin osallistavasti. Monia elimiä, monia tahoja on otettu mukaan tähän työhön, jotta Verhovnan radan kapasiteetti tehostuisi. Toimimme nimenomaan niin, että Verhovnan radan toimintavalmius olisi parempi. Tällä tavalla autamme teidän parlamenttianne valmistautumaan seuraaviin vaiheisiin Euroopan integraatiossa ja assosiaatioprosessissa. Minulle on suuri ilo nähdä, että tiedon haku matkan jälkeen, kun raporttini omalta matkaltani jätin ja ehdotimme puhemies Schulzille ja puheenjohtaja Brokille, että tämä viikko järjestettäisiin, niin tästä avautuu uusi vaihe toimielin suhteessamme. Teemme myös hallinnollista yhteistyötä, jota sopimus, jonka parlamenttien kesken allekirjoitamme myös ohjailee. Oikein menestyksekästä Ukraina-viikkoa. Kiitos. Vielen Dank, lieber Kiitokset Parahin äh, kollega Brock, äh, edustaja Plenkovic. Sydämelliset äh, tervetuliaissanat. Olimme Kroisman ystäväni, Ukrainan parlamentin puhemies. Kollegan, jonka toivotan kaikkien meidän nimissä lämpimästi tervetulleeksi tänne Euroopan parlamenttiin, samoin tervetuloa komission sen Haan. Ja erityisen lämpimät tervetuliaissanat haluan esittää edeltäjälleni Pat Coxille. Ystävät, minulla on tässä kirjoitettu puhe kädessäni, mutta en minä lue tätä, koska kaikki on jo sanottu. Kaksi edeltävää puhujaa jo tässä sanoivatkin kaiken. Ja Äh, kyllä, todella voidaan nähdä, miten viisaita nämä kaksi edeltävää puhujaa ovat. Minähän nimittäin yleensä pidän erittäin viisaita puheita ja nyt he veivät sanat suustani. Joten, hienoa. Haluan kiittää teitä siitä, että olette tulleet Euroopan parlamenttiin. Me teemme nyt kyllä parlamentaarista historiaa. Euroopan parlamentin ja Ukrainan parlamentin yhteistyö on ennen näkemätöntä Tällaista yhteistyötä ei kahden eri parlamentin välillä koskaan aiemmin ole ollut. Tarkoitan täällä paljon muutakin kuin tätä yhteistä ratifiointia, jonka modernin viestintäteknologian ansiosta saatoimme toteuttaa täysin samanaikaisesti kahdessa eri parlamentissa, niin yhteistyömme on myös sisällöltään äärimmäisen esimerkillistä. Voin todella sanoa teille, että että ei tämä jää miksikään tyhjäksi kirjaimeksi. Me olemme saaneet jo konkreettisia pyyntöjä ja kysymyksiä muilta parlamenteilta, jotka haluaisivat tehdä vastaavaa yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Tämä meidän yhteistyömme on nimittäin todella aiheuttanut suurta kiinnostusta ja muiden maiden parlamentit ovat nyt jo ottaneet minun yhteyttä kysyäkseen, että Emmekö voisi toteuttaa vastaavaa yhteistyöohjelmaa kuin mitä Euroopan parlamentti nyt toteuttaa Ukrainan parlamentin kanssa? Parlamenttien yhteistyö demokratian nimissä on kyllä todella jännittävä asia ja se tulee varmasti jatkumaan. Haluan myös toivottaa tervetulleeksi kansallisten parlamenttien jäsenet sekä Euroopan parlamentin jäsenet, jotka ovat täällä paikalla tänään yhdessä Kiovan parlamentin kollegojen kanssa. Varmasti kaikki tiedämme, että myrskyisiä aikoja tässä eletään, paitsi Ukrainassa myös Euroopan unionissa. Suurella mielenkiinnolla seuraamme luonnollisesti sitä työtä, jota Kiovan parlamentti tekee ja keskustelua, jota Kiovassa käydään. Ja aina kun minä näen teidät televisiossa, niin ajattelen, että voi mikä hieno tehtävä minulla on. Minä nimittäin joskus ajattelin, että Euroopan parlamentin puhemiehen työ on aika äh, hankala tehtävä, mutta täytyy sanoa, että kun seuraan äh, Ukrainan parlamentin keskusteluja, miten tämä nyt varovaisesti sanoisin, niin elävyyttä keskustelusta ne ei todellakaan jää kaipaamaan. Yhteistyömme on saanut tästä todella lisää pontta kautta eh, ja yhteistyö Ukrainan parlamentin sisällä. Näinä myrskyisinä aikoina tarvitsemme vakaan Ukrainan. Euroopan unionilla on valtava haaste, suurempi kuin koskaan aiemmin, koska välittömässä naapurustossamme tapahtuu hyvin dramaattisia asioita, jotka vaativat meiltä humanitaarisia ponnisteluja, mutta jotka ovat myös muuten merkittävä haaste meille. Ja tällä hetkellä Euroopan unionissa on kyllä solidaarisuuskriisi. Kun ajatellaan pakolaiskysymystä, niin sehän saadaan ratkaistua vain solidaarisuuden pohjalta. Solidaarisuutta ei saa kyseenalaistaa, ei sisäisesti, mutta ei myöskään EUn ja ulkomaailman välillä. Viime viikolla Euroopan parlamentissa vieraili Libanonin parlamentin puhemies. Libanonissa on 4 miljoonaa asukasta ja 1,5 miljoonaa pakolaista. Eli lähes kolmannessa maassa elävistä ihmisistä on pakolaisia – ja Euroopan unioni ei saa sovittua siitä, että mitenkä yksi miljoona, miljoona pakolaista saataisiin jaettua 500 miljoonan unionissa 28 jäsenvaltion kesken. Siksi kyllä neuvoisin meitä kaikkia Euroopan unionissa katsomaan peiliin tarkkaavaisesti. <laughs> Helppohan meidän on neuvoa muita kun voimme muille esittää vaatimuksia, mutta vielä helpompi näitä vaatimuksia olisi ehkä esittää, jos itse toteuttaisimme samat ponnistelut. Meidän uskottavuutemme voi toteutua vain, jos olemme uskottavia myös Euroopan unionin sisällä. Ja haluankin tässä nyt sanoa suoraan, että talous- ja rahoitusyhteistyö Ukrainan kanssa on tärkeä asia, keskeinen asia. Eikä riitä, että vaan tehdään lupauksia. Lupaukset on myös pidettävä. Mahdollisesti komission jäsen palaa tähän asiaan vielä, mutta sama koskee myös viisumipolitiikkaamme. Sen suhteen voin todeta, että Euroopan parlamentti suhtautuu erittäin hyvän tahtoisesti eh, viisumiasiaan, kunhan nämä vaaditut kriteerit täyttyvät. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia teitä, jotka olette antaneet panoksenne yhteistyömme onnistumisen puolesta. Pat Cox on todella valmistellut kertomuksen, jonka hän tulee minulle toimittamaan. Eikä tämä asia suinkaan tähän jää. Ei se riitä, että kirjoitetaan kertomus ja sitten annetaan suosituksia. Ei, suositukset on myös täytäntöön pantava ja meidän täytyykin yhdessä pohtia, miten täytäntöön panna Pat Coxin ryhmän suositukset. Ja sanon kyllä nyt täysin suoraan ja selvästi teille kaikille, että ää, jos Pat Cox olisi mukana tässä täytäntöönpanotyössä, niin sitä parempi, sillä hän, hän, hänestä hän on jo tullut puoliksi ukrainalainen ainakin hänen sydämessään ja toivonkin, että voimme jatkaa tätä hanketta Padcocksin kanssa yhdessä. Toivotan teille kaikille erinomaista onnistunutta konferenssia. Kiitän teitä jo tässä vaiheessa yhteistyötä ja vakuutan teille Euroopan parlamentin suuren enemmistön nimissä, että me olemme teidän rinnallanne. Me olemme teidän maanne rinnalla jolla on nyt valtavia haasteita. Maanne taistelee tulevaisuudestaan. Se tarvitsee tukea Euroopan unionilta ja tuen se saa niin unionilta kuin meiltä Euroopan parlamentissakin. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon puhemies Schultz. Nyt annan välittömästi puheenvuoron äh, Äh, puhemies Grossmanille. Olkaa hyvä. <clears throat> Arvoisa puhemies Schulz, puheenjohtaja Brock, herra Plenkovic, puhemies Cox, komission jäsen Hahn, hyvät kollegat, ennen kaikkea haluan ilmaista kiitollisuuteni yhteistyömme tehostamisesta ja mahdollisuudesta avata yhdessä tämä konferenssi. Uskon, että konferenssimme kyllä siirtyy historiaan, osoittaa yhteistyömme laatua. Nyt käynnistämme rohkeat muutokset Ukrainan parlamentaarisessa historiassa. Ensimmäistä kertaa suhteittemme aikana. Tällainen delegaatio Ukrainan parlamentista vierailee Euroopan parlamentissa. Tämä on aivan loogista, mutta samanaikaisesti se on myös symbolista. Meillä on vastassamme edessämme huomattavia haasteita. Me olemme päässeet aivan uuteen laatuun, kun ajattelemme suhteitamme Ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentin puhemies on käyttänyt puheenvuoron Ukrainan parlamentissa. On allekirjoitettu yhteisymmärryspöytäkirja, on järjestetty missio, jonka tarkoitus on tehdä Ukrainan parlamentista moderni eurooppalainen parlamentti. Tässä on monta ensimmäistä kertaa historiassamme, mutta meidän on päästävä eteenpäin. Nyt olemme keskustelemassa niistä, tar- niitä, niistä muutostarpeista, joita meillä on parlamentissamme, jotta saamme tehokkaan modernin toimielimen. Puhumme myös eurooppalaisesta toimielimestä. Me kaikki ymmärrämme, miten tärkeää on se, että vastaamme näihin haasteisiin näinä vaikeina aikoina. Poliittinen ja taloudellinen kriisi vain pahentaa tilannetta entisestään. Tätä tuskin tarvitsee liioitella. Poliittinen kriisi on vakava. Me puhumme hallituskriisistä. Olemme kuulleet parlamentaarikkojen näkemyksiä ja tämä osoittaa, että me tarvitsemme tehokkaita ratkaisuja, jotka eivät pysäytä eurooppalaisia uudistuksiamme, vaan lisäävät julkisen hallinnon tehokkuutta – saavat äh, Eurooppa-henkisen enemmistön äh, eteenpäin, jotta yhteiskuntamme voi uudistua. Ja näin voimme tukea sitä, että jatkossa tällaisia kriisejä ei enää syntyisi ja niihin voitaisiin reagoida paremmin. Kun sanomme, että kaikki on jo takanapäin, niin, niin tämä ei pidä paikkaansa. Meillä on tulossa uusia vaaleja. Meillä on vielä paljon työsarkaa edessämme. Meillä on paljon mahdollisuuksia myös, joihin on tartuttava. Totta kai esteitä tiellämme on. Ja vaikeuksia varmasti syntyy, mutta olen vakuuttunut, että kompromisseja voimme löytää. Me olemme tekemässä Verhovna radasta vakauden toimielintä symbolia. Meidän täytyy joka päivä osoittaa, että Venäjän aggressio ei ole peruste lykätä uudistuksia, vaan päinvastoin. Tätähän Moskova haluaa meiltä kuulla, että näin kävisi. Mutta hyvät kollegat, tämänpäiväinen kokouksemme osoittaa symbolisesti Euroopan parlamentin solidaarisuutta Ukrainan parlamentille, mutta ennen kaikkea tämä on selkeä merkki siitä, että kun kyse on assosiaatiosopimuksesta Euroopan parlamentin ja Ukrainan parlamentin välillä, niin tämä ei ole pelkästään sanahelinä ja julkilausumaa. Puhumme eurooppalaisista arvoista ja periaatteista, jotka olisivat mahdottomia, jos emme saisi tälle työlle eurooppalaista tukea. Me pyrimme syvälliseen Verhomna radan uudistukseen ja olemme valmiita käynnistämään uudistukset jotta saamme modernin demokratian Ukra- Ukrainan. Uudistukset ovat jo käynnissä. Meillä on sähköisiä järjestelmiä, jotka varmistavat paremman asiakirjahallinnoinnin ja varmistavat sen, että toimimme avoimemmin kansalaisten suuntaan. Tämä ei vielä riitä. Meillä on päivittäisessä työssämme lukuisia ongelmia, puutteita, aukkokohtia – on muun muassa kyse lainsäädännön laadusta, työjärjestyksestä, toimintatavoista. Me tarvitsemme myös hallinnollisia uudistuksia sekä myös valiokuntatyöhön että, että parlamentin työskentelyyn tarvitsemme uudistuksia. Valiokunnat ovat äh, liiallisen paineen alaisena lainsäädäntötyössä – Tämä johtaa siihen, että toimielin toimii heikosti. Tämä on menneisyyden taakkaa. Puhemies Schulz, haluaisin kiittää teitä, haluan kiittää edustaja Brokkia, edustaja Plenkovicia niistä ehdotuksista, joita olette laatineet. Haluan kiittää puolueryhmien johtajia, myös Ukrainan parlamentin ryhmien jäseniä yhteistyötahdosta niin, että pääsemme eteenpäin verhona radassa. Hyvät kollegat, olen kiitollinen yhteistyöstä, jota haluatte kanssamme tehdä. Haluan kiittää myös puhemies Koksia hänen puolueettomasta tilanneanalyysistä Verhovna radassa. Hän, hänen johdollaan on tämä työ saatu tehdyksi viime kuukausien aikana. хочу чітко заявити. Доповідь. Haluan todeta hyvin selkeästi, että tämänpäiväinen kertomus, raportti on yhteinen katsaus, johon myös ukrainalaiset parlamentaarikot osallistuivat. Tämä, tämän raportin kautta voimme laatia etenemissuunnitelman uudistuksille. Me emme puhu pelkästään politiikasta. Puhumme siitä, että Verhovnan radan täytyy täyttää ukrainalaisten kansalaisten toiveet ja tarpeet. Tämä on Ukrainan vakaan tulevaisuuden ennakkoehto. Tarvitsemme toimivan, vankan parlamentin, joka on parlamentaarisen demokraattisen prosessin keskiössä. Tämän täytyy olla riippumatonta siitä, kuka johtaa, kuka on hallituksessa, kuka on oppositiossa. Historiallisessa uudistuksessa täytyy yksilöiden sijaan keskittyä toimielimiin. Kriisi aikoinakin täytyy toimia tähän suuntaan. Ja uskon, että enemmistö on myös kanssani samaa mieltä. Verhovna radalla tulisi olla keskeinen rooli, jotta voimme kriisit jatkossa välttää. Haluamme ennakoitavan, vankan parlamentin, joka auttaa meitä pääsemään kriiseistä eteenpäin. Tämän tulee olla yhteinen voittomme. Hyvät kollegat, meidän täytyy muistaa, että uudistus käynnistyy itse kunkin toiminnasta. Meillä on oltava kunnianhimoinen suunnitelma, joka saa myös uutta henkeä eurooppalaiseen parlamentarismiin Ukrainan yhteydessä. Kun uudistukset saadaan käyntiin ja toteutetuksi, niin institutionaalinen kapasiteetti syntyy uudelleen ja toimielimen auktoriteetti kasvaa. Tätä kautta pääsemme voittoon. Kiitos. Sydämelliset kiitokset puhemies. Ja nyt puheenvuoron saa puhemies Cox. Mr. President. Puhemies. Arvoisa Verhovna Radan puhemies, komission jäsen puheenjohtaja Hawk, herra Plenkovic, suurlähettiläs Pinski, arvoisat vieraat. On todella hyvin tunteenomainen hetki minulle nyt tavata täällä niin monia Äh, ystäviä samanaikaisesti juuri tässä salissa niin, että äh, eurooppalaiset, ukrainalaiset yhdessä äh, päättävät toimia meidän kaikkien edun nimissä. Haluan kiittää Euroopan parlamenttia ja Verhovna Radaa siitä, että tähän ainutlaatuiseen aloitteeseen ryhdyttiin. Haluan kiittää Prokia ja kollegoita siitä, että viime vaalien aikana lähditte aloitetta ajamaan. Minulle ei kuulu ansio tai kunnia tästä kertomuksesta. Se on ryhmätyön tulos ja haluan todella teidän kaikkien edessä kiittää Euroopan parlamentin henkilöstöä, heidän ammattitaidostaan, sitoumuksistaan. Todella tehdä tätä yhteistyötä äh, niin Euroopan parlamentin kuin Ukrainankin edustajat ovat tehneet valtavan työn tämän asiakirjan aikaansaamiseksi. Samoin haluan kiittää kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, kansainvälisiä kumppaneita ja järjestöjä, jotka ovat meitä tässä työssämme tukeneet. Erityiskiitokset esitän puhemies Kroismanille, poliittisten ryhmien johtajille, varapuhemiehille, valiokuntien puheenjohtajille sekä parlamentin jäsenille, jotka kertoivat meille toiminnasta. Haluan myös kiittää Verhovna Radan hallintoa siitä, että se avasi meille ovensa ja antoi meille vastaukset kysymyksiimme. Meillä oli ilo ja kunnia tavata monia hyviä ihmisiä, jotka monet heistä tekevät työtä vaikeissa olosuhteissa. Näitä olosuhteita me kuitenkin voimme muuttaa ja näin nämä ihmiset saavat entistä paremman mahdollisuuden tehdä, tehdä työtä maansa puolesta. Politiikka ja vahvat henkilöhahmot liittyvät usein yhteen ja lähes universaali tosiasia on varmasti se, että vahvat poliittiset henkilöt ovat usein toimineet heikoissa poliittisissa toimielimissä. Jos ajatellaan perusfilosofiaa tässä kertomuksessamme, niin toteaisin, että avain demokraattiseen muutokseen, yhteiskunnan, talouden ja oikeusjärjestelmän muutokseen avain on vahvan, riippumaton riippumattoman, äh, vahvojen riippumattomien toimielinten äh, perustaminen. Jean Monnet lähti ajamaan Euroopan integraatioprosessia toisen maailmansodan jälkeen ja haluaisin lainata häntä. Hän totesi, että äh, ilman ihmisiä ei mikään ole mahdollista, ilman miehiä mikään ei ole mahdollista. Hän sanoi, nykyään voisi sanoa, että ilman miehiä ja naisia mikään ei ole mahdollista. Jean Monnet totesi myös, että mikään ei ole pysyvää ilman toimielimiä. Ja tämä on kyllä avainasia, joka on ymmärrettävä, jotta edistystä voidaan saada aikaan. Äh, Ukraina äh, on kohdannut äh, järkyttäviä asioita viime vuosina Maidanin viattomien ihmisten verenvuodatus ei ollut maan arvon mukaista ja veri, jota on vuodatettu Donbassissa, toinen hyvin järkyttävä asia. Haluaisin valistuksen ajan filosofia lainata. David Hume totesi 1700-luvun lopulla, että kun alamme tehdä työtä yhdessä, myös parannemisprosessi alkaa, kun tällöin hikoilemme yhdessä emmekä vuodata verta yhdessä. Arvoisa puhemies Groisman, arvoisat poliittisten ryhmien puheenjohtajat, arvoisat jäsenet, arvoisat kansalaisyhteiskunnan edustajat, arvoisat kumppanit, kaikki, jotka olette tehneet uudistustyössämme yhteistyötä. Haluan teille kaikille todeta, että olen va- täysin vakuuttunut siitä, että kun te hikoilette yhdessä uuden Ukrainan puolesta, niin silloin saadaan kyllä tulosta aikaan. Ukrainan kansalaisille – kansalaisyhteiskunnan edustajille, jäsenille ja hallituksen edustajille uskaltaisin sanoa, että monet intressit, joita oli piilotettu, on nyt paljastettu. Eräänä kylmänä päivänä Washington DCissä 1961 tammikuussa Äh, nuori presidentti Kennedy äh, virkaan puheessaan sanoi amerikkalaisille sen, mitä minä haluan nyt sanoa teille ukra- ukrainalaisille. Älkää kysykö, mitä maanne voi tehdä teidän puolestanne. Ukrainalaiset, kysykää, mitä te voitte tehdä oman maanne puolesta. Tämä kertomus on nyt yksi askel tuohon suuntaan. Ja eilisiltana ja tänään, kun olen tavannut Verhovna Radan johtoa, olen hyvin rohkaistunut siitä päättäväisyydestä ja yhtenäisyydestä, jota te osoitatte vetoanteihin. Kun te nyt olette osoittaneet yhtenäisyyttä täällä, viekää tuo yhtenäisyys mukananne Kiovaan ja hikoilkaa yhdessä ja tulette onnistumaan. Tulette onnistumaan rakentaessanne uutta Ukrainaa. Kaikki teistä saatte tämän äh, istunnon päättymisen jälkeen oman kopionne kertomuksestamme. Tämä kertomus löytyy myös englannin ja ukrainan kielellä Euroopan parlamentin kotisivulta tämän istunnon päättymisen jälkeen. Ja nyt haluan antaa ukrainan kielellä, kielisen kopion puhemies Kroismanille ja englanninkielisen kopion puhemies Schulzille. Vielen Dank, Pat. Kiitokset, Pat. Nyt puheenvuoron saa komissio Vielen Dank, äh, meine Kiitoksia puhemiehet, äh, puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Haluan todella käyttää tilaisuutta hyväkseni, kiittääkseni Euroopan parlamenttia ja ukrainalaisia ystäviämme tämän Ukraina-viikon järjestämisestä. Ukrainan parlamentin jäsenet, ja tähän puhemies Schulz jo viittasikin, elätte vaikeita aikoja. Voisi ehkä ajatella, että meillä on tärkeämpääkin tekemistä, mutta näinä vaikeina aikoina vuoropuhelu on entistä tärkeämpää yhteisen rintaman osoittaminen Euroopan sisällä ja Euroopan ulkopuolella ja yhteistyötämme tulemme vahvistamaan entisestään. Me kaikki toivomme menestystä Ukrainalle. Ja komission puolesta voin vain toistaa täyden tukemme esimerkiksi alueellisen koskemattomuuden suhteen milliäkään ei mm, tulla alueesta luopumaan on täytäntöönpantava tehdyt sopimukset ja vasta tämän jälkeen sanktioista pakotteista voidaan luopua. Tilanne Itä-Ukrainassa on äärimmäisen vaikea, me olemme tästä tietoisia, eikä sitä voi pitää minään tekosyynä uudistusten toteuttamatta jättämisen suhteen. Kansalaisille on äärimmäisen tärkeää nyt nähdä uudistuksia. Ja me mm, kyllä tunnustamme Ukrainan ponnistelut näinä vaikeina, vaikeina aikoina. Edistys on kuitenkin hyvin merkittävää ollut esimerkiksi viime vuoden aikana, ja tämä on kyllä myös teidän rakentavan toimintanne ansiota väliaikainen äh, assosiaatiosopimuksen äh, täytäntöönpano on äh, hyvin tärkeä asia. Ja tässä vastikään kuulin, että ukrainalainen viini, joka on oikein maukasta, on Brysselissäkin nyt kaupoissa saatavilla, eli vapaa kauppaa sopimus, joka on väliaikainen tarjoaa meille myös tällaisia mahdollisuuksia ja lisäherkkuja on varmasti lähiaikoina tulossa kauppojemme hyllyille. Joten ähm, uudistusponnistelut ovat olleet päättäväisiä, mutta paljon on vielä tehtävää. Sanon aivan avoimesti, että mitä lainsäädäntöpäätöksiin päätöksiin tulee sopeutumiseen, niin voi kyllä todeta, että Ukraina on aivan huippua. Mutta sitten täytäntöönpanon sitkeys. Sitkeys täytäntöönpanossa ehkä vielä jättää hieman toivomisen varaa. Eli todella se, se kestävyys, muun muassa oikeuslaitoksen uudistaminen, korruption kattava torjunta – toistuvasti olen Ukrainassa, mutta myös Ukrainan ulkopuolella käyttänyt tilaisuutta hyväkseni niin keskustellakseni yritysten edustajien kanssa, kysynyt, että miten valmiita yritykset ovat investoimaan Ukrainaan. Ja periaatteessa kuva on kyllä kehittynyt myönteiseen suuntaan, mutta on vielä koko joukko yrityksiä, jotka eivät uskalla tai halua juuri äh, paikallisen alueellisen korruption vuoksi investoida Ukrainaan, mitä tulee vaikkapa rakennuslupien saamiseen, tehtaiden toimintaan. Nämä asiat ovat sellaisia, jotka on kerta kaikkiaan hoidettava. Tämä on ratkaisevan tärkeää. Ja viisumivapautuskysymys on myös tähän liittyvä asia. Tiedän, että sitä kovasti ajatte ja voin kertoa, että Euroopan komissio on hyvin päättäväinen ajakseen asiaa, mutta rehellisesti sanottuna tämä riippuu kyllä nyt teistä, myös Ukrainan parlamentista, että te teette vaaditut päätökset tavalla, joka sitten äh, vastaa jo ennalta asetettuja kriteerejä. Sanon tämä nyt aivan suoraan ja avoimesti, vaikkapa sähköinen omaisuus, niin Verkhofna Raadan jäsenten ilmoitukset sitoumuksista ja omaisuudesta sähköisesti. Tämä asia on vielä jäänyt auki. Eli esimerkiksi tietyt omistajuussuhteet ovat vielä epäselviä. Mutta hyvällä tahdolla nämäkin asiat voidaan ratkaista nopeastikin. Ja tämän jälkeen me olemme kyllä valmiit toimimaan nopeasti me myös osaltamme. Ja haluan toivottaa teille nyt kaikkea hyvää työllenne. Olen täysin selvillä siitä, että työnne ei ole helppo. Ukrainan parlamentti on tavallaan esimerkkinä ja esimerkillinen kun me vierailemme alueen muissa maissa ja vertaamme teitä muihin. Myös teidän moraalinen velvollisuutenne on hyvin kova. Todella näyttää esimerkkiä parlamentarismin tiellä. Ja toivomme, että te toimitte yhtä kunnianhimoisesti myös jatkossa. Komission puolesta voin vakuuttaa teille, että me emme tue yksittäisiä puolueita emmekä yksittäisiä henkilöitä. Me tuemme periaatteita, monimuotoisuutta, demokratiaa ja oikeusvaltiota. Näihin perustuu Euroopan unioni, niille on rakennettu Euroopan unioni, Ukraina on osa Eurooppaa ja me haluamme, toivomme, että Ukraina tulee yhä lähemmäs Eurooppaa ja tässä mielessä toivon, että jatkatte työtä, jonka olette aloittaneet. Ja jos sallitte lopuksi, toteaisin vielä, että käyttäkää nyt tilaisuus hyväksenne. Teillä ei lähivuosina tule olemaan vaaleja, joten keskittykää nyt täytäntöönpanoon. Euroopan unioni, Euroopan toimielimet, parlamentti, komissio, neuvosto, myös kansainväliset rahoituslaitokset ovat valmiit olemaan rinnallanne, mutta täytäntöönpano on teidän vastuullanne. Tästä ei pääse yli eikä ympäri. Ja tätä ihmiset odottavat teiltä Ukrainassa ja Ukrainan ystävät Ukrainan ulkopuolella. Se, mitä puhemies Schulz sanoi, pitää paikkansa. Jos tarpeelliset uudistukset toteutetaan myös tulevaisuudessa, rahoitustuki on varmaa. Uskallan tämän sanoa paitsi EU-toimielinten, myös kansainvälisten rahoitustoimielinten puolesta. On kaikkien edun mukaista, että Ukrainasta tulee menestystarina. Erinomainen esimerkki siitä, että rauhanomaisen omaisen tulevaisuuteen katsovan yhteistyön pohjalta toteutuu demokratia ja hyvinvointi ja menneisyyden aaveista päästään eroon. Kiitos. Kiitokset komission ja sen Haan. Kiitän arvoisia puhemiehiä teidän tekemästänne työstä. Katselen täällä ympärilläni, ympärilläni näin monia tuttuja kasvoja, paitsi Ukrainasta myös Euroopan parlamentista. Ihmisiä, jotka jo 2004-2005 äh, olimme äh, Ukrainassa Maidan ykkösen aikaan, sitten tuli Maidan kakkonen. Ja minä toivon, että Maidan ykkösen virheistä on opittu ja että nyt tehdään aitoja uudistuksia. Ja mielipidetiedostelut eivät voi olla pohjana pikaisille uusille vaaleille. Mielipidetiedustelut eivät tee päätöksiä, vaan äänestäjät tekevät neljän vuoden välein. Eli toivotan teille kestävää uudistusprosessia. Toivon, että viihdytte täällä Brysselissä kello 18. Meillä on yhteinen vastaanotto ja huomenna kääritään hihat. Kiitoksia.